Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to open the REGI meeting for... Voinko aloittaa tämän päivän aluekehitysvaliokunnan kokouksen? Hyväksymme ensin esityslista, Voimmeko hyväksyä, että esitystä luonnos hyväksytään esityslistaksi? Herra Van Nistelrooy. Thank you, thank you uh, very much. Kiitoksia. Ehkä pari asiaa. Ehkä jonain päivänä voitaisiin äänestää hiukan myöhemmin, neljältä tai viideltä. Ihan ehdotus vain. Koska joskus kaikki eivät ole paikalla vielä kolmelta. Ja sitten konkreettisempi kysymys. Olisiko mahdollista vaihtaa näitä kahta asiaa, eli rajan ylittävät tilanteet ja sitten aluekehitysrahasto, koska kaikki ryhmän jäsenet eivät pääse tänne paikalle ajoissa. Eli voidaanko nämä käsitellä toisinpäin, siis kohdat 4 ja 5. Mitä tulee äänestyksiin, voin sanoa, että me yritimme käyttää mahdollisuuksia niin, että meillä olisi kiinteä äänestysaika, koska se on helpompaa näin alussa. Ja sitten tämä ehdotuksenne, onko siihen mitään kommentteja esittelijöiltä tähän toiseen ehdotukseen? Herra van Miltenburg. Haluaisin pitää kiinni tästä järjestyksestä, koska minun täytyy lähteä noin tunnin kuluttua. Eli äänestys ja sitten mentäisiin esityslistan mukaan. Auf. No niin, kiitos. Tässä tapauksessa noudatamme sitten eslistaa esittelijän toivomuksen mukaisesti, eli emme muuta järjestystä ja jatkamme alkuperäisen luonnoksen mukaisesti. No niin, tässä tapauksessa jatkamme näin. Minulla ei ole mitään ilmoitettavaa, Tapasimme viikko sitten, jopa alle viikko sitten, joten mitään ei ole tässä välissä tapahtunut. Vain kaikki esiteltävät ovat kovasti tehneet työtä mietintöjensä parissa. Ja nyt siirrymme sitten äänestyksiin. Me äänestämme tänään lausunnosta, joka koskee ympäristöilmastomien ohjelman LIFE perustamista. Meidän esittelemme on Maria Zoano, äh, Tehän tunnette tämän tarinan. Edustaja Soana esitteli luonnoksen jo syyskuun kokouksessa ja kokonaisuudessa meidän oli käytävä lävitse 98 tarkistosta komission ehdotukseen. Näitä ovat esittäneet sekä valmistelija että muut valiokunnan jäsenet. Sen lisäksi 17 kompromissitekstiä, joista on neuvoteltu. Ja valiokunnan ympäristövaliokunnassa ja äänestetään siis marraskuussa, joten me olemme nyt ajoissa liikkeellä. Edustaja Zoana ei näy salissa, joten... She, she was very alive last week. She, uh, uh, she is alive, but uh, Hän on kyllä hengissä, mutta hänellä on valitettavasti konferenssi Romaniassa. Okay, we have... No, meillä on siis tiedot Äh, edustaja Soanan ohjelmasta. Hän on ollut hyvin aktiivinen viime valiokuntakokouksessa, jos kun valtava määrä valiokunnan jäsenistä ei ollut paikalla. Mutta hän oli täällä. Hän oli täällä. Joten nyt äänestämme tänään hänen lausunnostaan ja ehdotan, että siirrymmekin suoraan äänestykseen. Aloitan tarkistuksella 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 64, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 88 puolesta. Tämä liittyy suullinen tarkistus. Onko joku suullista tarkistusta vastaan? Ei, joten voimme äänestää 88 suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 9. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 90. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 91, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 17, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 92, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 93, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 96, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta 97 raukeaa, koska 96 hyväksyttiin. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 21. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 1. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 3. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Tarkistus neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt hyppäämme kompromissiin yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 Ja nyt loppuäänestys äänestyksellä äänestys alkaa. And the vote is... Ja äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty. Hyvin tehty meiltä kaikilta. Ja nyt sitten jatkamme seuraavalla asialla esitylistallamme. mekanismi on luonteeltaan vapaaehtoinen. Ja tässä täytyy muistaa toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate. Aina kun hallinnollisia tai juridisia ongelmia liittyy rajat ylittäviin hankkeisiin, niin silloin voidaan tehdä tämä valinta, mutta se ei ole mikään pakko. Eli mielestäni näillä ohjeilla ja tällä tavalla poistettaisiin suhteellisuusperiaate ja toissijaisuusperiaate. kun ajatellaan näitä prosesseja, niin jäsenvaltioille voidaan aikaa hiukan enemmän, jotta kohdat 10, 12 ja 16 voidaan ottaa huomioon. Ja tätä määräaikaa on pidetty kolmesta kuuteen kuukauteen. Kyse on juridista arvioista, joita täytyy tehdä aika ajoin lainsäädännöstä, jota pitää soveltaa toisessa jäsenvaltiossa, ja sitten naapurivaltioiden välisiä kysymyksiä liittyy tähän. Eli tällä tavalla päätös on tehtävä siitä, aktivoidaanko tämä mekanismi jäsenvaltiossa vai ei. Ja sitten kun ajatellaan tätä aihe, aihekohtaista soveltamisalaa, niin hankkeita on määritelty sellaisiksi, jotka vaikuttavat infrastruktuureihin tai jotka liittyvät rajat alueihin tai jotka liittyvät yleisöllisiin talouspalveluihin. täytyy sitten testata ja katsoa, millaisia ongelmia käytännössä sitten ilmenee. Ja silloin tätä soveltamisalla ei saa rajoittaa liikaa. Eli puheenjohtaja, uskon, että tätä kautta saamme aikaan tasapainoisen asetuksen. Ja tämä on ensimmäinen tärkeä askel sitä kohti, että pystymme ratkaisemaan rajat ylittäviä ongelmia Euroopassa. Ja Kyseessä on eurooppalainen alueellinen yhteistyö ja meidän täytyy aloittaa varovasti ja sitten hankkeita on ajan mittaan laajennettua. Eli meillä on tässä tehokas väline ja kyse on kansalaisista raja ylittävillä alueilla ja meidän täytyy varmistaa, että me vaikutamme heidän hyvinvointiinsa. Ja torstaina on vielä kuuleminen, siellä on asiantuntijoita ja siellä puhutaan kymmenestä eteenpäin tästä aiheesta. Ja kaikki aluekehitysvaliokunnan jäsenet, erityisesti varjoesittelijät, ovat lämpimästi tervetulleita sinne. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron kaikille varjoesittelijöille. Meillä on huolestuttava, että taloudellisessa komitelman esittelijä on myös paikalla. Hän on valmistelemään tuon komitean lantaman lausunnon. Aloitamme nyt varjoesittelijöistä. Edustaja Zellerillä, olkaa hyvä. Oh, Kiitos puheenjohtaja. Ja tervetuloa monet kiitokset myös eh, Matthijs van Miltenbergille, joka on esittelijä. Kiitos tästä hyvin kattavasta työstä, joka eh, on parantanut tätä mietintöä. Rajoilut noin 40 prosenttia Euroopan unionin alueesta. Niillä asuu lähes kuin kolmannes unionin asukkaista. Talous ja infrastruktuuri ovat kuitenkin alueiden, valtioiden keskeisistä alueista usein jäljessä. Kyllä on vaikeuksia saada aikaan rajat ylittäviä yhteyksiä. Menneisyydessä konfliktit raja-alueista olivat usein sotia käynnistäviä tekijöitä, mutta tästä syystä pitäisi nyt huolehtia siitä, että raja-alueet saavat mahdollisuuden paremmin harjoittaa yhteistyötä. Lissabonin sopimuksessa luetetaan taloudellisen sosiaalisen lisäksi myöskin alueellinen yhteenkuuluvuus, siinä otetaan erityistä huomiota nimenomaan rajaseutualueisiin. Me meillä on jo mahdollisuus harjoittaa yhteistyötä Interreg-ohjelman puitteissa. Viime vaalikaudella me saimme aikaan eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän, laajensimme sitä ja käytännössä kuitenkin kuulemme raja-alueelta, että edelleenkin on suuria esteitä siinä, mitä aiheuttaa yksittäisten jäsenvaltioiden oikeudellinen tilanne, koska säännöksissä on eroa ja tätä kautta ne estävät läheistä yhteistyötä, eivätkä suinkaan edistä sitä. Ja tästä syystä Luxemburgin puheenjohtajakaudella 2014 ryhdyttiin toimeen nykyisten välineiden rinnalle yhden uuden välineen tai mekanismin aikaansaamiseksi, joka on se, josta me nyt keskustelemme, Tätä kautta voidaan esteitä, joita on olemassa rajat ylittävässä yhteistyössä, myös vähennettyä lisää. Tämä on nyt käsillä ja haluaisin kiittää komissiota siitä, että sillä on ollut rohkeutta ottaa käyttöön tällainen väline tai tällainen mekanismi. Reaktiot, niitä on tullut yksittäisistä jäsenvaltioista ja Saksan tapauksessa erinäisistä osavaltioista. Ne ovat johtaneet kantaa tähän istykseen ja huutaneet, että tämä merkitsee toimivallan menetystä ja tämä mahdollisesti merkkaa, merkitsee myös subsidiaatiperiaatteen loukkaamista. Mutta jos nämä osavaltiot valtiot olisivat vähemmän este rajavaltiolle tapahtua yhteistyötä varten, silloin ei tällaista mekanismia edes tarvittaisi. Mutta tämä mekanismi on nostautunut tarpeelliseksi, siksi pidän hyvänä ehdotusta, tässä muodossa, kun se on täällä edessämme. Ja jatkokeskustelussa tulemme vielä parantamaan sitä. Van Miltenberghän on jo tehnyt ehdotuksia asiasta. Mitä tulee vapaaehtoisuuteen, kyllä, minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy vastuullisille alueille jäsenvaltioissa, liittovaltioissa, antaa myönnytyksiä, mitä tulee läheisyysperiaatteeseen, mutta meidän on huolettava siitä, että vai, vapaaehtoisuus ei saa merkitä myöskään mielivaltaisuutta, vaan että edelleen tehtävistä tähän nykyiseen mekanismiin. Sinänsä tämä ei ole mitenkään ristiriitaista tai rinnakkaista, vaan toisiaan täydentävää, keskinäisesti täydentävää ja odotankin mielenkiinnolla jatkokeskusteluja. Ja varmastikin voidaan tehdä täsmennyksiä ja parannuksia erinäisissä asioissa. Jos puhutaan vaikka rajojen määrittämisestä ja miksi merirajat eivät saisi olla esteellisiä ja mekanismin täytyisi myöskin olla mahdollinen sellaisen rajoille, jotka ovat kahden tai useamman valtion välisiä rajoja, mahdollistaa myös yhteyksiä kolmansien maiden kanssa tai yhteistyö kolmansien maiden kanssa tai meren takaisten alueiden kanssa silloin, kun ajattelemme nimenomaan meidän tällaisia etäisimpiä alueitamme. Tällaisia täydennyksiä minä tulen esittämään ja toivon kovasti, että suurella yksimielisyydellä voimme sitten hyväksyä kommenttimme tähän uuteen mekanismiin. Haluaisin ajatella asioita nimenomaan rajalueiden tarpeiden kannalta, enkä välttämättä niitä, sitä vastarintaa, mitä jäsenvaltiossa kenties tulee. Minusta meidän pitäisi toimia nimenomaan alueellisen yhteistyön hyväksi myös ylirajojen, koska se on eurooppalainen tehtävä. Kiitos. Kiitos, herra Sela. Ja nyt edustaja Howard, joka puhuu varjoistelijan puolesta. Olkaa hyvä. Uh, that is correct, uh, Madam President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Eli puhun Monika Smolkovan nimissä. Haluaisin kiittää esittelijää Van Mildenbyrgia hyvin valmistellusta mietintöluonnoksesta. Kuten jo totesin, tämä mekanismi on mielestäni hyvä ja olisi hyvä, jos se saataisiin käyntiin mahdollisimman pikaisesti. Ja on hyvä, että pystyimme järjestämään kuulemisen näin nopeasti. Ja mielestäni olisi hyvä, jos voitaisiin laajentaa soveltamisalaa, kun ajatellaan vaikka komission roolia, niin mielestäni meidän pitää enemmän ottaa mukaan alue- ja paikallisviranomaiset alue- ja paikallisviranomaisten pitäisi saada enemmän tietoja esimerkiksi erityisen viestintästrategian kautta, jotta he ymmärtäisivät paremmin mahdollisia etuja kyseisessä mekanismissa ja jotta pystytään käsittelemään myöskin selittyviä vastalauseita. Ja myöskin täytäntöönpanossa pitäisi kuulla alue- ja paikallistason viranomaisia säännöllisesti. Ja voitaisiin miettiä myöskin väliarviointia täytäntöönpanon aikana en usko, että komission johtama viisi vuotta on riittävä. Ja myöskin hankkeiden ja soveltumisalan määritelmää pitäisi miettiä vähän tarkemmin. Tällä hetkellä puhutaan lähinnä infrastruktuurihankkeista ja yleishyödyllisistä palveluista. Uskon, että voisimme olla vähän täsmällisempiä tässä tekstissä, mitä, mitä tulee esimerkiksi hätäpalveluiden yhteistyö projekteja vaikka luonnonkatastrofien yhteydessä. Ja tiedän, millaisia hallinnollisia ongelmia tämä järjestelmä saattaa aiheuttaa, mutta uskon kuitenkin, että jos ollaan yhteydessä alusta pitäen sidosryhmiin, niin tällaisia ongelmia voidaan välttää. Meidän täytyy ymmärtää, miten näitä määritelmiä sovelletaan tehokkaammalla tavalla kaikkien osapuolten osalta, ja odottelen jatkokeskusteluita ja kiitoksia. Thank you very much. The next... Kiitos. Seuraavaksi edustaja Olzok. Äänestin, äänsikin menen riittävän hyvin. E, Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kollegojeni edustaja Petrovskin nimissä haluaisin sille hänen kommenttinsa. Luen sen, mitä hänellä oli sanottavana. Varjoesittelijänä minä tuen ajatusta siitä, että irrottaudutaan tästä pakollista luonteesta, joka tällä mekanismilla olisi, jota komissionista nyt edustaja Van Miltenbergin mietinnössä esitään tällaista, mikä minusta on aivan oikein, mutta ajattelen tarkistus numero 10, mulla se kommentti. Minun mielestäni jäsenvaltioilla pitäisi olla vapaat kädet määritellä eh, kansallinen koordinointipiste. Minä en hyväksy komission ehdotusta, koska tällainen pitkä prosessi, jolla käynnistetään tämä mekanismi, voisi olla vähäisessä määrin avuksi niille, jotka harjoittavat tekevät tällaisia rajat ylittäviä hankkeita. Ja säädökset yhdessä jäsenvaltiossa ja niiden toteuttaminen toisessa valtiossa herättää oikeudellisia epäilyksiä. Ja sitten Papadi Mulisin puolesta, onko ketään puhumassa? Ei. Herra, edustaja Ropeen puolesta ei puhu kukaan. Herra, mm, edustaja Mato, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegaa tästä mietitulonnoksesta. Viime vuosina on puhuttu paljon yksinkertaistamisesta ja tavoista tehdä kohesiopolitiikasta näkyvämpää kansalaisille ja sitä pitäisi tehdä yksinkertaisempaa. Ja komission ehdotus nyt menee tähän suuntaan, vaikkakin siinä on vielä epäselviä kohtia. Ja tästä on tehty sitten tarkistuksia monen kohtaan. Jos ajatellaan tätä työtä, se on kestänyt yli kaksi vuotta ja komissio on saanut huolestuttavia tietoja. Ja niiden mukaan raja-alueilla yleensä ottaen – on huonompia taloustuloksia verrattuna muihin jäsenvaltioiden alueisiin. Julkisten palveluiden saatavuus, esimerkiksi sairaalat ja yliopistot, niitä on vähemmän raja-alueille ja tietysti tähän asiaan pitää puuttua mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Eli tällä alalla meidän täytyy ryhtyä toimiin, joka on muuta kuin eurooppalaista taloustukea, ja meidän täytyy yhdistää tähän EUn rahoitus kun meillä on tällaisia ongelmia, niin niitä ei voida ratkaista ainoastaan investoinneilla ja rahoituksella. Meillä pitää olla mekanismi, jolla päästään eroon raja-alueiden oikeudellisista esteistä. Se on tärkeä täydennys taloustuelle Interreg-aloitteen puitteissa, mutta meillä on myöskin eurooppalaisia alueellisen yhteistyön yhtymiä. Ja kuten tiedämme, näillä ei kuitenkaan ole lainsäädäntövaltuuksia. Res, tämän mekanismin soveltaminen on vapaaehtoista ja tästä on tehty tarkistus, ja jossa todetaan, että komission sanamuoto on hiukan epäselvä ja jäsenvaltio voi soveltaa mekanismia kussakin yhteisessä hankkeessa, vai onko sen pakko sitten päättää kerralla kaikista hankkeista. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Eli kaikissa jäsenvaltioissa tällä hetkellä ei ole mekanismeja, niin niillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin soveltaa eurooppalaista rajanylitysmekanismia. Eli soveltamisen pitäisi olla vapaaehtoista ja tapaukset arvioidaan tapauskohtaisesti. Ja näin ollen jäsenvaltiot aina, kun ne näkevät oikeudellisen ongelman, silloin voidaan valita käytetäänkö tämänhetkistä järjestelmää, otetaanko käyttö uusi järjestelmä vai sovelletaanko eurooppalaista rajanylitysjärjestelmää. Jäsenvaltiot perustelluista syistä voivat kieltäytyä soveltamassa mekanismia oikeudellisten tai hallinnollisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Edustaja Bresso, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitoksia. Niin suokaa anteeksi Meillä on ääni on melkein lähtenyt. Olen hiukan hämilläni ja haluaisin kyllä kiittää kollegaa ja kuuntelin hänen puheenvuoroaan, mutta olen hiukan hämilläni, koska kyse on asetusehdotuksesta eikä direktiivistä. Ja tällä alalla asetuksen etu on hyvin tärkeä. Tämä on tarkistettu Eli kyse on tosiaan asetuksesta, ja monissa tapauksissa jäsenvaltiot eivät ole soveltaneet tätä, ja tämä on luonut raja-alueille valtavia ongelmia. Ei pidä unohtaa, että kyse ei ole pelkästään pikkuvaltiosta, vaan suurista jäsenvaltioista, joiden pääkaupungit ovat keskellä maata, ja siellä ei ole mitään ongelmia. Ja silloin on helppo olla kiinnostumatta raja-alueiden ongelmista. Ja juuri tästä syystä kollega Damato muistutti, että ongelmia on rajat ylittävällä alueella. Siellä usein kehitys on vähäisempää, koska yhteistyötä on ollut vähemmän. Eli kollegat voisivat nyt miettiä ja laatia tarkistuksia Mielestäni meidän pitää olla valppaina ja meidän ei pidä tehdä näitä päätöksiä mielivaltaisesti. Eli vapaaehtoispohjalta jäsenvaltiot ja tietysti raja-alueiden pyynnöstä voivat tehdä päätöksiä sen suhteen, mitä välinettä sovelletaan yhteistyön helpottamiseksi. Alue tasollahan neuvottelut saattavat kestää kuukausi kaupalla, ja mielestäni tämä nyt ei helpottaisi raja-alueiden elämää, vaan päinvastoin saattaa hankaloittaa sitä. Eli me tarvitsemme hyvän välineen, jota voidaan käyttää. Eli pyytäisin, että esittelijä ja varjoesittelijät muistavat, että kyse on asetuksesta, eli välineestä, jonka pitää olla varma ja käytettävissä kaikissa jäsenvaltioissa – ja meillä pitää olla takeet siitä, että tämä soveltaminen on samanlaista kaikilla raja-alueilla. Ja muistuttaisin, että aluepaikallisviranomaiset eivät aina pysty toimimaan kovin nopeasti näissä asioissa. Thank you very much. Other... Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä jäseniltä? Edustaja Van Nistelrooy shortly in, in Vorige keer hebben me... Niin viimeksi puhuimme tästä alueisen yhteistyön välinekirjosta. Ja monilla alueilla, kun näitä asioita on hoidettu alueellisessa yhteistyössä, niin yhteistyön arvo on tunnustettu. Eli monilla jäsenalueilla on sitten rakenteellisesti tehty näitä asioita eikä tapauskohtaisesti. Ja toisaalta on hienoa, että esittelijä toteaa, että järjestelmä on edelleen vapaaehtoinen, mutta että tässä voidaan kuitenkin hiukan jakaa taakkaa. Eli voidaan soveltaa hiukan eri jäsenvaltioiden lainsäädäntöä tietyissä kohdissa. Ja tässä on vähän tällainen räätälöity lähestymistapa. Eli se on mielestäni hienoa. Sitten täytyy punnita, että millaisia vaikutuksia tällä on. Ja onko muita välineitä liian vaikeaa käyttää? Onko tämä kilpaileva väline? Tässä on niin paljon tapoja löytää ratkaisuja, eli uskoisin, että ratkaisu kuitenkin vielä löytyy. Thank you very much. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron herra Baratille, joka edustaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa. Olkaa hyvä, herra Barat. <clears throat> Thank you very much. Kiitos, puheenjohtaja. Saanko puhua Unkaria? Toivottavasti voin. Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean nimissä siitä, että minut kutsuttiin tänne. Näyttää siltä, että kysymys on pienestä asetusesityksestä, koska mehän ajat, kuitenkin, kuitenkin me nähdään, että siellä ratkaistaan monia ongelmia, jo, jotka ovat hyvin tärkeitä ajatellen Euroopan tulevaisuutta, Euroopan eh, kansalaisläheisyyttä ja kansalaisten tietoisuutta. Historiallisesti rajat ovat merkinneet monia esteitä, niitä on ollut vaikea ylittää. Tänään näin ei enää välttämättä ole, mutta edelleenkin tämä on olemassa. Täällä on puhuttu siitä, mikä merkitys rajoilla on, miten suuresta alueesta on kysymys tässä asetuksessa. Ja haluaisin sanoa, että erään selvityksen mukaan kahdeksalla prosentilla kasvaisi Euroopan unionin BKT, jos näitä rajoja ei olisi, jos rajat muutosivat täysin helposti ylitettäviksi. Tällä olisi siis selkeää taloudellista vaikutusta. Me tietysti yritysten kannalta, työpaikkojen luomisen kannalta, eh, sosiaalisten kysymysten eh, kannalta olemme katsan, tarkastelleet tätä asetusluonnosta ja tässä terveydenhuolto, opetus ja eräät myöskin eh, kiireelliset kysymykset ovat olleet meistä hyvin tärkeitä. Ja haluaisin sanoa, että täällä on pari asiaa, jotka kenties eivät ole kaikkien kannalta tuttuja. Alankomalaisessa oli vakava tulipalo ja saksalainen palokunta ei voinut rajan toiselta puolelta tulla yli rajan, koska rajan ylittäminen oli kiellettyä. Tämä olisi ollut mahdollista vain erityisluvalla, joka poliisi olisi antanut. Ja toinen tapaus taas oli sellainen, että Strasburgissa erään koulun liikunnan opettaja vie rajan ylitse Saksan puolelle oppilaat uimaan, koska Ranskan puolelle uimalaa, mutta vaikka hänellä on Ranskan lupa, hän ei voi tehdä tätä Ranskassa, Saksassa, koska hän on mukaan saksalainen opettaja, koska hänellä on vastuuoppilaista. On siis monia asioita, jotka päivittäin vaikeuttavat kansalaisten elämää silloin, kun on kysymys yhteistyötä. Tämän asetuksen tavoitteena on todellakin se, että se muuttaa käytännönläheiseksi eh, lähetysperiaatteen. Se saattaa helpommaksi sen, että voidaan toteuttaa kansan, kan, rajoitettavaa yhteistyötä, myöskin sitä, mikä on Interregissä mainittu, ja mikä on kohesiosatikan osa. Täällä on puhuttu myös siitä, että kysymys on vapaaehtoisesta mekanismista, siihen osallistuminen riippuu omasta tahdosta, ja tämä merkitsee sitä, että saadaan aikaan myöskin äh, äh, tällaista nykyaikaistuvaa äh, julkista hallintoa. Ja Euroopan komissio on myöskin järjestämässä asetuksen seurannan, koska tätä kautta saattaisi nyt jo hyviä käytänteitä. Oli hyvä, olisi hyvä, jos nämä siirtyisivät eteenpäin. Me olemme tästä mieltä, syyt sitä mieltä, että tämä on ehkä hiukan liian mutkikas asetus ja tässä tarvitaan lisää korjauksia. Kuitenkin sanoisin, että puuttuvat sellaiset vakavammat taloudelliset kehitysstrategiat, jotka olisi voitu vetää mukaan tähän Käytännössä katsoen Eurooppa 2020-strategia toimii, mutta samaan aikaan me emme kuitenkaan puhu siitä, että haluaisimme jotakin muuta. Ei ole täysin työstetty strategiaa vuoteen 2030 saakka. Me puhumme makroaluestrategiasta, joka erityisesti koskettaisi rajat ylittävää yhteistyötä, mutta sielläkään ei käytännössä puhuta siitä, mikä, mitkä ovat mahdollisuudet, mikä on tulevaisuus rajat ylittävälle yhteistyölle. Tästä todellakin syntyy paljon enemmän etua käytännön elämässä kuin vaaroja. Haluaisin äh, kiinnittää huomioon muutamaan asiaan, jotka ovat nousseet esille koordinaation ja muiden lähteiden rahoituksen äh, rinnalla. Erityisen tärkeää olisi ensi hetkestä lähtien se, että on kommunikaatiota. Tämä ehdotus ei tule saavuttamaan pienyrityksiä, äh, kansalaisjärjestöjä, jos se ei ole hyvin järjestettyä tiedottamista. Ja tässä me talous- ja sosiaalikomiteassa voisimme eh, sanoa, että voimme kertoa, miten hyvät käytännöt kuolevat siksi, että nämä hankkeet eivät saavuta kansalaisia eikä organisaatioita. Haluaisin vielä kerran kiittää eh, kutsua ja, eh, ja haluan sain sanoa myöskin, että täällä esiin noussut esittelijän mielipide on sellainen, vaikka minun kannallani oli merkitystä, niin kuitenkin sanoisin, että olemme siitä yhtä mieltä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Euroopan komission puolesta. Herra Van Breska, näitä teillä on voimakas joukkue mukana valmiit vastaamaan mihin tahansa kysymyksiin. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Um, uh, Kiitoksia. Meillä on kollegani nyt mukana, jotka tuntevat nämä asiat. Eli ensinnäkin haluaisin tietysti kiittää esittelijää hyvin myönteisestä ja rakentavasta mietinnöstä. parissa asiassa meillä on muutama huolenaihe. Ja ensimmäinen jo tuli esille. Eli meitä vähän huolestuttaa se, miten on korostettu kyseisen mekanismin vapaaehtoisuutta. Tämä käy esiin myöskin tarkistuksissa. Siitä saattaa tulla niin vapaaehtoinen, että viime kädessä sitä ei oikeastaan käytettäisi, se nyt ei ole se, mitä ajamme takaa. Myöskin on hiukan vaikea ymmärtää, miten tällainen järjestelmä voisi olla sovellettavissa tapauskohtaisesti yksittäisissä hankkeissa ja sen jälkeen se purettaisiin ja sitten ehkä vuotta myöhemmin taas pantaisiin pystyyn. poistaa käytöstä. miksi sitten haskattaisiin resursseja uusiin välineisiin? Ja tietysti haluamme varmistaa, että vaihtoehtoisia mekanismeja voidaan käyttää ja niillä päästäisiin samoisiin tavoitteisiin, mitä tulee oikeudellisten esteiden poistamiseen. kriteereitä, jotka liittyvät koordinointiin vaihtoehtoisten mekanismien kanssa. Miksi pitäisi perustaa koordinointipiste EU-lain mukaisesti, tämän asetuksen mukaisesti, jos samanaikaisesti kyseinen jäsenvaltio valitseekin vaihtoehtoisen mekanismin? hankkeisiin, mutta asetuksessahan puhutaan yhteishankkeiden määritelmästä ja sitä ei ole muutettu. Eli kun ajatellaan komission ehdotusta, siellä puhutaan hankkeista, joissa on mukana sekä infrastruktuureita raja-alueilla, komission määräajat, niitä on yleensä ottaen lyhyen, lyhennetty. Ja sitten talous- ja sosiaalikomitea on todennut, että lyhyet määräajat tähtävät siihen, että suojellaan paikallisia toimijoita ja pitää olla yhteydessä oman valtionsa viranomaisiin. Siinä kaikki. Kiitos. Kiitos. Ja nyt edustaja Van Miltenberg. Kiitoksia ensin kollegoiden puheenvuoroista. Ensin Zeller, kiitoksia. Te puhutte suhteista kolmansiin maihin. No, juridisesti tässä asetuksessa osalta yhteisissä hankkeissa pitää soveltaa. Ja sitten määräajat. Kolme kuukautta kuulostaa kivalta, mutta tiedän, että joidenkin maiden hallinnossa tilanne on se, että jos kesäkuussa esittää kysymyksen, joka on hyvin vakava juridisesti, ja sitten siinä tulee kesä, näistä asioista jo alustavasti keskustelleet ja haluaisin nyt kiinnittää huomioon erityisesti kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin tämä aihekohtainen soveltamisala. Eli meidän pitää palauttaa näitä toimivaltuuksia aluetasolle. Ainakin minä olen sitä mieltä, että me emme halua keskittää näitä asioita kansalliselle tasolle. Ja emme halua lisätä tai poistaa prioriteetteja, vaan niitä pitäisi käsitellä hiukan eri tavalla. Eli pitäisi olla vihreämpää Eurooppaa 30 prosentin tavoite. Ja toinen suuri haaste on suurempi joustavuus. Eli meidän pitää jättää hiukan liikkumavaraa jäsenvaltioille, mitä tulee esimerkiksi indikaattoreihin ja tietojen keräämiseen alueelta. Eli joustavuutta pitää olla enemmän. Ja kuten tiedätte, komissio on puhunut hyvin paljon innovaatiosta, tutkimuksesta – me emme aliarvioi mitenkään tätä tavoitetta. Mutta meillä pitäisi olla sitten enemmän kannustimia yrityksille, eikä niinkään alueille. Mutta tästä nyt ei puhuta tänään, mutta meillä tosiaan pitäisi olla enemmän joustavuutta, kun ajatellaan jäsenvaltioita ja alueita. No sitten toinen asia, josta haluaisin teiltä palautetta. Eli kun ajatellaan teknistä avunantoa, meidän pitäisi painokkaammin korostaa sitä, miten teknisen avun kautta voidaan auttaa ja vahvistaa hallinnollista kapasiteettia. Eli meidän täytyy katsoa, millaisia resursseja alueella on käytössään – ja julkishallinnossa. Tämä on suuri kysymys, joka on hyvin arkaluontoinen. Ei pelkästään Etelä-Euroopassa, vaan Euroopassa ylipäänsä. Eli meillä pitäisi olla julkishallinto, joka pystyy paremmin vastaamaan Euroopan poliittisiin haasteisiin. Eli meillä pitäisi olla alueita ja jäsenvaltioita, jotka pystyvät vastaamaan näihin haasteisiin. Ja tämä tekninen apu on välillä Euroopassa hiukan ulkoista, kun ajatellaan yksittäisiä alueita tai jäsenvaltioita. Ja alueulottuvuuden korostaminen. Myöskin alueelta on tullut pyyntöjä Eli meidän pitää kunnolla kiinnittää huomiota kaupunkiulottuvuuteen. Ja kaupungeista on tullut ehdotuksia. No, komissio on ehdottanut 6 prosenttia, mutta nyt ehdotan 10 prosenttia resursseista näille alueille. Eli resurssien kasaantuminen koskee myöskin periferisiä alueita ja esimerkiksi vuoristoalueita – Sieltähän esimerkiksi väki vähenee. Ja viimeisten vuosien aikana, esimerkiksi kriisin aikana, kaikkia hyvinvointipalveluita ei ole pystytty tarjoamaan kaikilla alueilla. Eli meidän täytyy tätä kohtaa käsitellä enemmän. Eli tämä on nämä ovat aiheita, joita on käsitelty 72 tarkistuksessa. Ja olemme ehdottaneet, että artikla 5.2 poistettaisiin komission ehdotuksesta. Siinähän on todettu, että 10 miljardia varattaisiin mekanismille, että se olisi osa kohesiorahastoa. Eli tässä ihan lyhykäisesti nämä tärkeimmät asiat näistä 72 tarkistuksesta. Ja olen tietysti valmis ottamaan teiltä vastaan, ottamaan kaikkia ehdotuksia ja kommentteja. Meillä on aika tiukka aikataulu, eli joulukuussa pitäisi jo tehdä sitten lopulliset päätökset sekä valiokunnassa että täysistunnossa. Kiitos edustaja Kotsolino ja nyt varjoesittelijät ja sitten muut valiokunnan jäsenet. Meillä on vieras talous- ja sosiaalikomiteasta herra Padakastanis. Toivottavasti sen nimen hyvin. lisättäisiin lisää toimintaan eurooppalaisen kaupunkialoitteeseen tai urbaani ympäristöaloitteeseen, niin kun on puhuttu kestävästä kaupunkikehityksestä. Hyvä puheenjohtaja, tässä minun näkemykseni. Nyt minun täytyy valitettavasti lähteä. Nämä ovat näitä agenda tekijöitä, jotka joskus aiheuttavat sen, että vasten tahtoa, niin minun pitää lähteä täältä. Olisi muuten halunnut jatkaa tällä tässä kokouksessa läsnäoloa ja kuunnella keskustelua. Kiitos. Work with Mr. No, teillä on tilaisuus varjoistelija tehdä työt herra edustaja Kotsalinon kanssa. Nyt edustaja Fitto, joka on ECR-ryhmän varjoesittelijä. Sì, grazie Presidente. E suhteen. Ja voimme löytää sitten käytännön välineitä ja täsmällisiä vastauksia. Ja tämä tie, jolle esittelijä on nyt lähtenyt, on erittäin myönteinen ja uskon, että pystymme vaikuttamaan tämän asian etenemiseen. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Minä olen seuraava varjoesittelijä Altriryhmän puolesta joten sallinette, että esittelen ensimmäiset ajatukseni nyt kuultuani luon, mietintöluonnoksen esittelyn. Haluan kiittää esittelijä herra Kotsaliinoa tästä valmistelusta ja haluaisin ilmaista kommenttini, jotka ovat tällaisia alkukommentteja. Haluaisin tukea esittelijää, mitä tulee tarpeeseen laajempään laajentavuuteen, synergiaan ja joustavuuteen, ennen kaikkea synergiaan Euroopan sosiaalirahasto Plussan kanssa. Tätä kautta pyritään samaan yhteys, yhteysalueisen lähestymistavan ja sosiaalisemman Euroopan lähestymistavan lähelle, välille, koska tämä on minusta erittäin tärkeää. Pidän myöskin tärkeänä sitä, että tartutaan ilmastonmuutoskysymyksiin Pariisin sopimuksen mukaisesti. Minusta tämä tarkoitus koskee sitä, että tavoitteena olisi 30 prosenttia Tämä pitäisi heijastua EU-budjetista, jolla niiltä osin kun tuetaan näitä ilmastohankkeita. Tämä on siis mainittu luonnoksessa ja tässä tuen esittelijää täysin. Tuen myös eh, yhtä tarkistusta, joka koskee toimenpiteen sisällyttämistä, jotka liittyvät luonnonperintöön, nollapäästöihin ja kestävään matkailuun, samoin kuin <clears throat> tarvetta voimakkaammalle alueellisen, taloudellisen, sosiaalisen erityisyyden huomioon ottamiseen, samoin kuin alueiden erityispiirteiden huomioon ottamiseen. Tässä pitäisi olla mukana myöskin mahdollisuus suuremmalle joustavuudelle ajatellen temaattista keskittymistä alueellisella tasolla, niin että tämä ei olla kuitenkaan enemmän kuin 10 prosenttia. Tätä siis esittelee myös esittää. Tuen häntä myös siinä, että lisättäisiin varojen osoittamista kestävälle kaupunkikehitykselle 10 prosenttiin vuotuisesta kansallisesta määrärahaosuudesta. Ja myöskin tärkeää vahvistaa hallinnollista kapasiteettia ja instituutioista kapasiteettia sen mielessä, että julkiset viranomaiset ja julkiset palvelut olisivat tehokkaampia siinä, miten ne panevat toimeen aluekehitysrahastoa ja muita vastaavia rahastoja. On jotakin asioita, joista pitää keskustella neuvotteluissa vielä äh, varjostelijoiden kesken, koska joustavuudesta haluaisin sanoa, että minusta on hyvä, että olisi tällainen 5 prosentin siirto allokeisrahastojen ja kohesiovarastoihin nimenomaan uuden tyyppisiin ohjelmiin tai I welcome the strong link with... Ja myöskin voimakas yhteys Euroopan talouden ohjausjaksoprosessiin on tärkeää, koska olen vakuuttunut siitä, että asianmukaiset uudistukset, jotka vastaavat maakohtaisia suosituksia, voivat maksivoida panoksen ja vaikutu, lisävaikutuksen, joka on rahoitustuolla, jota saadaan unionin rahastoista. Kuten mainitsin äh, äh, aiemmin, haluaisin sanoa, että on tärkeää siirtää 10 miljardia euro, verkon Eurooppa välineeseen lähtien liikkeelle menestyksekästä toiminnasta jaksolla 2014-2020 ohjelmakaudella ja otan huomioon, mikä merkitys on Euroopan laajuisella liikenne verkoilla, näihin liittyvillä hankkeilla, ja että on tärkeää, että luodaan olemassa olevat yhteydet siellä, missä niitä puuttuu, jotta saadaan lisää toimintaa. Mitä tulee sitten sektori, ylisektorit ylikattavaan toimintaan, kohdistuvalta on tärkeää, tärkeää myöskin käyttää rakennekehitysrahoja tavoitteisiin yksi tavoitteisiin. En ole yhtä mieltä siitä, että komissio voisi rahoittaa vastaa kaluston ostamisen ja antaa tukea rautatieliikenteessä, pitää mielessä monimuotoisuuden liikenteessä, samoin kuin myöskin se, että rautatieliikenne on joissakin jäsenvaltioissa huonossa kunnossa. Odotan yh- mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän kanssa ja olen valmis esittelemään tarkistukseni ja odotan todellakin mielenkiintoisia keskusteluja. Kiitos. Tämä oli siis minun lausuntoni varjoesittelijänä. Seuraavaksi edustaja Martina Michels, hän ei ole paikalla. Edustaja Skrelets, teillä on nyt puheenvuoro. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Kotsalinolle mietintöluonnoksesta. mielenkiintoinen, hyvä pohja tehdä tarkistuksia ja keskustella yksityiskohtaisemmin mietinnön sisällöstä. Diskus, keskustelut tulevat varmaan olemaan hedelmällisiä. Mielenkiintoinen esitys. Ja toivottavasti me myös löydämme hyvää maaperää tulisi myös vahvistaa aluekohtaisia ehdotuksia. Mitä tulee sitten tähän luokitteluun tai kategorisointiin? Teema numero kaksi on tärkeä poliittinen viesti, koska uskoakseni ilmastonmuutos pitää ottaa huomioon prioriteeteissa, jos me haluamme edistää kasvua ja koko Euroopan kehittymistä. Mikä minua kiinnostaa erityisesti on kiertotalous korostaa sitä, että komission ehdotus on kunnianhimoinen, jossa puhutaan myös jätteiden käsittelystä. Se on loistava. Tämä osa tekstiä pitää säilyttää sellaisenaan. Kiertotaloudella voi olla tarjottavana paljon etuja Euroopan taloudelle, nimenomaan niille maille, jotka ovat ehkä talouden kehityksestä hieman jäljessä puhutaan vuodesta 2027. pitäisi olla ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa etujoukoissa. maastotalouden tarjoamat edut. Ja noudattaa tämän kiertotalouden tarjoamia periaatteita nimenomaan, kun puhutaan vähähiiliisestä taloudesta. Pitää lähettää selkeä viesti Euroopan prioriteeteista. Kohesio Monissa jäsenvaltioissa koheesiopolitiikka on ainakin 50 prosenttia julkisista investoinneista. No, myönteisiä asioita ensin tästä ehdotuksesta sitten kielteisiä. Vaikutusten arviointi, jonka komissio on teettänyt, korostaa, että valtaosa alueista on lähtenyt älykkään erikoistumisen tielle, ja tästä koituu lisäarvoa. Mutta käytännössä nämä edut tuntuvat vain kehittyneimmillä alueilla. Eli meidän täytyy saada parempia tuloksia kaikilta alueilta. On hyvä, että 6 prosenttia rahoista on korvamerkitty kaupunkien kehitykseen. Minä kyllä korottaisin vielä tätä lukemaa. Monet EUn haasteista, esimerkiksi kotouttaminen, sosiaalisen työtä sitten täytäntöönpanovaiheessa. Ja sitten myönteistä on myöskin se, että komission ehdotuksessa on yksilöity aloitteita, joita ei voida rahoittaa, koska ne eivät noudata kohesiopolitiikan tavoitteita. Eli esimerkiksi tupakkateollisuus, ydinvoima, kaatopaikat. Meidän pitää myöskin korostaa sitä, kuinka tärkeä rahasto on vammaisten elämälle. Meidän pitää parantaa yhteisön, hoitua yhteisössä tai perheessä. YKssakin on todettu samansuuntaisia asioita. Haluaisin vielä tehdä tähän asiaan tarkistuksia. No sitten kielteiset asiat. Ensinnäkin nämä alakohtaiset kysymykset kansallisella tasolla. Tämä on meistä aika huolestuttava, koska käytännössä saattaisi olla hyvin vaikea päästä näihin tavoitteisiin. Meillä pitäisi olla enemmän joustavuutta ja meidän pitää jakaa näitä varoja alueittain. Ja tästäkin aion tehdä tarkistuksen. Sitten synergiaan liittyvä huolenaihe. Eli kun ajatellaan rahoituksen määrää, niin olemme samaa mieltä näistä synergioista ja sen eduista. Esimerkiksi tämä huippuosaamissiilo, jota olemme korostaneet. Mutta emme pidä siitä, että jäsenvaltiot voisivat sitten osoittaa 5 prosenttia kohesiorahoista Junckerin investointisuunnitelmaan. Tämä on mielestämme riskialtista, ellei tätä sitten sidota maantieteellisesti samalle alueelle tai aluekategoriaan. Ehdottomasti vastustamme makrotaloudellisia ehtoja ja ehdotamme sen, että yhteisrahoitus otetaan pois, kun lasketaan alijäämiä. Eli näissä asioissa pitäisi tapahtua paljon lähentymistä ja toivottavasti saamme tukea tarkistuksillemme. Kiitos. Kiitos. Tässä olet varjoistelijat. Nyt edustaja Bostinaaru, olkaa hyvä. Madam. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä esittelijä. Aloittaisin kiittämällä teitä henkilökohtaisesti, koska olette yhteistyö ollut erinomaista aiempana kohesiorahastoasetuksen esittelijänä minä olen valmis auttamaan Andreaa ja tekemään työtä yhdessä. Nimenomaan ajattelen uuden kohesio-osan suunnittelua ja siihen liittyviä kysymyksiä teidän mietinnössänne. Me olemme pyrkin saaneet vähennettyä aika myönteisiä tuloksia ja haluaisin viitata erityisesti erääseen kysymykseen, joka on asia, joka koskettaa kaikkia, nimittäin tarkistus 5, jossa puhutaan siitä, mikä on jäsenvaltioiden kyky yhteisesti reagoida onnettomuuksiin ja yhdessä hallinnoida onnettomuuden jälkeisessä, katkaisun jälkeisessä tilanteessa. Romania on järjestänyt suurimman harjoituksen 2018 majärjestyksen osalta. Tässä oli mukana sisäasiaministeriön, puolustusministeriön, Äh, ihmisiä, lääkä, lääketieteellisen tuen tahoja. Ja mukana oli jopa yhdeksän jäsenvaltiota Euroopan unionista, Natosta, Yhdysvallat ja välittömästi reagoida parantamalla joitakin sääntöjä, jotka mahdollistaisivat nopeamman reaktion tämän tyyppisissä tilanteissa. Ja tässä sanoisin vielä, ajattelen mitä komission jäsen sillä niiden sanoi, että ei, yksityinen jäsenvaltio ei voi reagoida kunnolla ja tehokkaasti laajassa määrin suuriin katastrofeihin mutta yhdessä se on mahdollista unionina. Nyt sitten edes toinen sen jonka haluaisin mainita, haluaisin puhua siitä, että ensinnäkin budjetti on olennainen kysymys ja kohesiorahasto on se, mihin tämä vaikuttaa eniten. Lähes puolet määrärahoista verrattuna aiempaan kauteen on leikattu. Tästä syystä me, että kenties tulevaisuudessa pitäisi monivuotisessa rahoituskehyksessä olla ainakin sama rahoituksen taso, joka olisi jotenkin hiukan liian vähän edelleenkin. Transfer of 10 ja sitten, että tapahtuisi 10 miljardin varojen siirto verkkojen Eurooppa-välineeseen päätös, jonka ovat tehneet esittelijät ja koordinaattorit siitä, että vastustetaan tätä varojen siirtoa yhdestä syystä, nimittäin niin kauan kun on leikkauksia ja meitä pyydetään välittömästi tällaisen varojen siirtoon, 30 prosenttia kohesiovarastoista siirrettäisiin keskitettyyn hallintoon EU-tasolla, on minusta on meille lähes mahdotonta. Mutta tämä on oikea paikka vahvistaa se, että onko joustavia ratkaisuja, niin silloin pitäisi myöskin identifioida ne, jotta voitaisiin nähdä, miten ja millä tavoin me voidaan voimme siirtää. Me olemme valmiita tekemään työtään parissa, mutta vain siinä tapauksessa, että me saamme komissiolta paremman vastauksen kuin nyt olemme saaneet ja myös liikennevaliokunnalta. Sitten eräs asia on sitten se, joka liittyy hallinnollisen ja istunnollisen kapasiteetin vahvistaminen. Minusta tuki, jota myöskin kollegat ovat ilmaisseet, että tälle on hyvä asia. Se, että vahvistetaan ajatusta siitä, että kohesio on piirien kuuluva jäsenvaltio voi itse valita sen, miten paljon investoi ympäristöhankkeisiin ja miten paljon TNT-infrastruktuurin sisäisten tarpeiden mukaisesti. Tämä on osa tällaista joustavuutta ja toivon, että kollegat osoittavat tukensa tälle esitykselle. Sitten poikkeukset. Ja tässä on jotakin sellaista, mistä kovasti haluaisin pitää kiinni ja pyytäisin teiltä nyt tarkkaavaisuutta. Se, että varmistetaan lämpöä ja energiaa yhteistuotannossa, niin tässä hiili on hyvin tärkeä mm, ruoka energialähde muissa maissa, mutta kuitenkin vetoaisin siihen, että meidän on varmistettava tukikelpoisuus, jotta voidaan parantaa tällaisten alueellisten lämpö, lämmitysemien toiminta, mikä on yksi kaikkein tärkein ongelmallisimpia kysymyksiä Keski- ja Itä-Euroopan maissa, eikä pelkästään ilmastonmuutoksen vuoksi. Nämä maat kohtaavat valtaisia ongelmia ja energialasku, kun talvi kuluu, on joskus sellaisella tasolla, että se on kohtuuton. Ja tästä syystä pitäisi sisällyttää mahdollisuus tukikelpoisuudesta sellaisille hankkeille, joissa käytetään fossiilisia polttoaineita, ja viittaisin ennen kaikkea kaasuun. Miksi kaasuun? Siksi, että kaasu on tällaisin ekoyhteensopivin energialähde. energianlähde. Tämän vuoksi on kehitetty myöskin Nord Stream käsittääkseni, mutta pitää unohtaa, että Keski- ja Etelä-Euroopan maat eivät ole ovat siis identilaisia, niin täytyy myöskin siirtyä kohti puhtaasti ympäristöystävälliseen energiaan, energian tuotantoon. Ja tästä syystä, ja siis ennen kaikkea yksi erityinen elementti, joka minulla on mielessäni, niin on mahdollisuus säästää energiaa tällaisella kaukolämmitysjärjestelmillä ja rakennusten eristämisellä vähentää tieteellisen todisteiden mukaan hiilidioksidin päästöjä 36 jopa 40 prosentilla. Tämä on mahdollisuus vähentää hiilidioksidipäästöjä ja saada puhtaampi ympäristö. Kiinnitän huomionne tähän. Minun tarkoituksessani viitataan tähän samaan filosofiaan kuin viimeksikin. Se ei vaikuta mitenkään päästökauppajärjestelmiin. Siis Tanssiassa voitaisiin käyttää siis kaasua. Ja, ja sitten mitä tulee poikkeuksiin vielä, minusta on hyviä kommentit, joita puheenjohtaja itse esitti. Ja teen tarkistuksen ja annan tukeni tälle ajatukselle, koska on monia jäsenvaltioita, jotka pyrkivät parantamaan ja päi ajan kasaistamaan rautatiejärjestelmiään. Ja tärkeää, että on äh, sana tuki myöskin liikkuvalle kalustolle. Ja myöskin sitten kaatopaikat ja ylijäämäjätteen käsittely. Minä kehottaisin, että tätä pohdittaisiin uudestaan ja tuen tarkistusta, jota esittelijä on esittänyt. Ja lopuksi minusta aluekehityksen temaattinen keskittäminen alueellisella tasolla on minusta hyvä ajatus, ei valtion tasolla, koska aluepolitiikassahan toimijana ovat alueet eikä valtio. Siksi viittaus alueisiin on tärkeä ja lisäjoustavuus. Sitä tulisi tarjota alueille jotka voivat valita tämän alue, temaattisen tavoitteensa, johon ne keskittävät resurssit. Tämä on erittäin tärkeä aihe, vaikkakin olen yhtä mieltä siitä, että on välttämätöntä, että on olemassa tiettyjä korvamerkintöjä, mutta kuitenkin meidän pitäisi taata selkeä määrä joustavuutta, joka voidaan ottaa huomioon, niin että alueet voivat ottaa huomioon omat erityiset tarpeensa. Kiitoksia. Ja nyt edustaja Monskur. Désolé, sorry. Merci, Madame la Présidente. Vous avez... Kiitos, puheenjohtaja. Te puhuitte tässä alussa siitä, kuinka tärkeätä EAK ja kohesiorahasto ovat meidän alueemme kehittämisessä ja nimenomaan saarialueilla. Mielestä, tässä mielessä mietintö on äärimmäisen tärkeä. Haluan kiirtää tässä vaiheessa esittelijää laadukkaasti tehdystä työstä. Mietintö on hyvin, hyvin sattuva, koska siinä analysoidaan ja halu, sitä, miten voidaan joustavoittaa rahastojen käyttöjä, jotta olisimme tehokkaita näiden rahojen käytössä. Voin tukea myös hänen ehdotuksia, jossa sanotaan, että uudestaan käsitellään ja mietitään temaattista keskittämistä aluetasolla. Sen avulla me voimme jatkaa kohesion, taloudellisen ja yhteiskunnallisen ja alueellisen kohesion edistämistä mahdollisimman lähellä alueita ja kansalaisia. Ja silloin emme liikaa keskittäisi asioita. Voin sanoa, että olen erittäin tyytyväinen esittelijän tekemiin ehdotuksiin, jotta vähiten kehittyneimmät alueet voisivat saa käyttää edes 30 prosenttia budjetista, jotta voidaan harjoittaa yritystoimintaa, joka edesauttaa vihreän Euroopan kehittymistä. Tämä nimenomaan reuna-alueita, äärialueita, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Luonnonkatastrofeja ajatellen halutaan vastustaa niiden toimivuutta ja niiden kapasiteettia ennakko ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja hallinnoinnissa. Kuten kollega jo sanoi, minäkin olen tehnyt tarkistuksia, koska mielestäni jos puhumme näistä luokit, alueiden luokitteluista ja niiden kriteereistä artiklassa kolme, siinä voitaisiin ehkä oikeudenmukaisemmin kertoa, mikä meidän paikallinen taloudellinen diversiteetti jos nämä alueet otettaisiin mukaan, otettaisiin huomioon pariteettikysymyksissä ostovoimaa ajatellen. Sitten meidän pitää ajatella myös kohesiopolitiikan myönteisiä vaikutteita. Artikla 11 asetuksessa on sen kaltainen, että se antaa oikeuden rahoitukseen alueelliselle jatkuvuudelle. Se on välttämätön työväline, jotta voidaan edesauttaa eurooppalaisten liikkuvuutta, jotka asuvat meren takaisilla alueilla. Voisimme sillä tavalla saada avoimemmiksi meren takaiset alueet ja, ja myös eurooppalainen identiteetti voisi vahvistua tämän myötä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Bogovic. Eh, hvala za besedo. Eh, zelo pomembno poročilo in hvala. Kiitoksia Tämä on tärkeä mietintö ja haluaisin kiittää esittelijää hyvin valmistellusta luonnoksesta. Kun tämän lukee, niin voidaan nähdä, että kohesiopolitiikka ja aluekehitys ovat EUn ytimessä. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja leikkauksilla on valtavia vaikutuksia ja siksi tuen sitä, mitä on todettu muissa yhteyksissä. Meidän pitää taistella tämänhetkisen rahoitustason puolesta. Ja sitten kun ajatellaan asetusta ja näitä sääntöjä, niin meidän pitää löytää kompromissi tässä keskustelussa. Meidän pitää selkeästi todeta, että osa maaseudun kehittämistä sisältää myöskin alueellisen ulottuvuuden tai jotain muuta. Meillä pitää olla yhteinen kanta ja tapa hallinnoida tätä yhteisesti. Sitten esittelijän ehdotuksesta sanoisin, että ilmastoulottuvuus, kiertotalous, innovaatio, älykäs erikoistuminen. Ne kaikki ovat esillä tässä ehdotuksessa. Kaupunkialueita on korostettu. Nehän ovat kehityksen vetureita. Ja myöskin olemme korostaneet saarialueita, meidän pitäisi myöskin puhua maaseutualueista ja vuoristoalueista. Se tästä puuttuu. Ja se oli mukana aikaisemmin päätöslauselmassa. Meidän täytyy löytää tähän ratkaisu, koska jos ajatellaan rahoitusta talousarviossa, niin rahoitusta on myönnetty enemmän muille aloille ja vähemmän aluekehitykseen ja kohesiopolitiikkaan. Ja pahoin pelkään, että tämä osa budjetista on huonolla tolalla. Meidän täytyy valmistautua näihin haasteisiin. Yhä useammat siirtyvät maaseudulta kaupunkialueille ja yhä useammat siirtyvät vähemmän kehittyneiltä alueilta kehittyneemmille alueille. Ja tätä pitää käsitellä tulevaisuudessa. Ja meidän pitää parantaa tätä, kun ajatellaan talousarviota. Itse olen laatinut tästä tarkistuksia ja teen vielä jotain älykkäiden kyljen osalta. Meillä pitää olla näiden alueiden osalta selkeä käsitys. Ja sitten vielä toinen asia, puhutaan <clears throat> rakennusten kunnostamisesta, silloin pitää muistaa energiatehokkuus. Ja mielestäni mukaan tulisi ottaa vielä maanjäristysturvallisuus. Meillä pitäisi olla rahoitusta, jotta voidaan parantaa rakennuksia niin, etteivät ne ole yhtä alttiita maanjäristyksille. Eli näistä asioista teen tarkistuksia ja siinä kaikki minulta. Kiitos. Thank you very much. Any other member? Kiitos. Haluaako muu jäsen osallistua keskusteluun? Edustaja Van Nistelrooy. <clears throat> Dank u wel. Kiitoksia. Kotsalina on hyvin ottanut huomioon sen, mistä olimme aikaisemmin keskustelleet. Enemmän joustavuutta, valinnan, valinnanvaraa alueille. Tätä usein kuullaan alueeltakin, ja nyt tämä on sen palannut tähän. Kansanpuolelta jo on reagoinut. Ja yksi kysymys. Tässä kohdassa kolme puhutaan budjetista. Ja katso nyt sinne komission suuntaan. Aluetasolla on tämä maksu sitten henkilökohtaisesti ja komissio on valinnut sitten taas kansallisen lähestymistavan, ja tässä katsotaan tuloa. No, tässä on hienoja termejä käytetty. Mutta mit, millaisia vaikutuksia näillä on? No esittely ei enää palaa tänne, mutta tämä on kuitenkin aika keskeinen kohta. Eli komissio voisi kertoa tästä vähän enemmän. Eli mitä tämä tarkoittaa alueelle, mitä tarkoittaa varojen jakasemisen suhteen. Eli voidaanko näitä varoja jakaa vähän miten sattuu. Ja sitten eli tietoon pohjautuva talous. Tietohan, tietoa on joka puolella. Sehän liittyy myöskin älykkääseen erikoistumiseen – ja se koskee lähinnä rikkaampia alueita Euroopassa. Mutta kyse on kuitenkin aina tiedosta. Jos puhutaan vaikka biopohjaisesta taloudesta, komissio esitteli näkemyksensä tästä viime viikolla. Tämä koskee myöskin eh, vaikka Italian eteläosia. Eli myöskin yrityksillä pitää olla tätä tietoa. Eli yhtäältä on julkinen taho, mutta sitten on toinen taho, Eli meidän täytyy varmistaa, että meillä on myöskin yrityselämää. Ja joskus tietoa ei ole riittävästi. Eli tiedon, tiedon kautta voidaan kehittää uusia palveluita ja tuotteita. Ja se on hyvin keskeistä ja tähän liittyy myöskin yhteistyö, koulutus, yrityselämä. Eli meillä on esimerkiksi sovellettua tieteellistä tutkimusta. Se on tärkeää, jotta viime kädessä voidaan sitten kehittää erikoistumista eri alueilla. Kaikissa asioissa ei voi olla hyvä. Jos yrittää olla kaikessa paras, niin sitten menettää hiukan omasta kilpailukyvystään toisiin nähden. Eli kannattaa lähteä erikoistumaan. Ja näinä aikoina tähän asiaan on tartuttu hyvin. Meidän pitää olla joustavia ja meillä on hyvin paljon näitä alakohtaisia tavoitteita, ja tähän liittyy juuri tämä erikoistuminen. Sitten te puhuitte näistä kaupunkialueista, se oli hyvä. Te puhuitte 10 prosentista, joka pitäisi varata kaupungeille. Mehän aina olemme täällä todenneet, että täytyy ottaa huomioon sekä kaupunki- että maaseutualueet. Ne liittyvät toisiinsa. Kyseessä on yhdistelmä, eli metropolit, joiden pitää tulla hyvin toimeen sitten reuna-alueidensa kanssa. Ja ensimmäisessä artiklassa on jo mainittu maaseutu. Eli ei voi olla niin, pitäisi valita vain joko kaupunki tai maaseutualue. Kiitoksia. Thank you very much now. Kiitos. Nyt herra Valtakastanis talous- ja sosiaalikomiteasta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. First of all, I would like to thank you for the invitation. Kiitos puheenjohtaja Kiitos kutsusta tulla tänne esittelemään meidän näkemyksiämme ja työtä, jota olemme tehneet tästä ajanjaksosta vuodelle 2027, kun on kyse aluekehitysrahastosta ja kohesiorahastosta. Komiteamme sanoo jälleen kerran, että se on vakuuttunut arvoista, jotka ovat yhä vallalla kohesiopolitiikassa samanaikaisesti. Me olemme vähän pahoillamme siitä, että budjetissa on tehty leikkauksia, joita sovelletaan kohesiorahastoon 10 prosenttia, 12 prosenttia aluerahastolle ja 14 prosenttia the budget. Me Pyydämme parlamenttia ja neuvostoa korjaamaan, korjaamaan ö, summia tälle ohjelmointikaudelle kohesiorahastolle nimenomaan. Me olemme korostaneet useasti myös sitä tosiasiaa, että emme ole yhtä mieltä yhteisrahoituksen summien muutoksista. Pyydämmekin komissiota joustavoittamaan yhteisrahoituksesta sillä tavalla, että taloudellinen ja rahoitustilanne jäsenvaltiossa otettaisiin huomioon, kun lähdetään joustavoittamaan näitä rahoitus, yhteisrahoituskriteerejä. Tämä taas vie meidät makrotalouden ehdollistamiseen. Meillä me pitäisi poistaa tämä ehdollistaminen tai ainakin joustavoittaa sitä. Komissio on toki tehnyt parannusehdotuksia yksinkertaistamalla monia asioita ja joustavoittamalla asioita. Mutta kiinnitämme huomiota yhä siihen, että se ei saa olla etusijalla, kun on kyse suurista arvoista ja suurista periaatteista, kun on kyse yhteisön avutuksesta puhun tasa-arvosta, ja ei syrjivästä kohtelusta nimenomaan vammaisia henkilöitä ajatellen. Talous- ja sosiaalikomitea on iloinen siitä, että komissio ehdotuksessaan haluaa parantaa monen tasoista hallinnointia painottamalla tiettyä hallintomuotoa, muotoa, joka edellyttää kansalaisyhteiskunnan jäsenten mukana oloa ja myös muiden toimivaltaisten tekijöiden mukana oloa. Silloin kun on kyse rahaston käytön valvonnasta. Käytännesäännöt kumppanuuksista, kumppanuussäännöistä tulisi, niitä tulisi noudattaa kaikilla tasoilla. Senpä takia me ehdotamme, että tämä miellettäisiin välttämättömäksi etukäteisehdoksi. Toinen kysymys, joka tulee sille lausunnossamme, Euroopan tasolla ei ole järjestäytynyttä vuoropuhelua kaikkien toimijoiden välillä kohesiopolitiikasta. Sen takia me ehdotamme että perustettaisiin jonkunlainen foorumi eurooppalaiselle kohesiopolitiikalle, jotta kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja kaikki eri toimijat voisivat lähteä liikkeelle aktiivisesti tulevana ohjelmointikautena. Komitea suosittaa komissiolle – että se todella painottaisi tavoitteita kestävässä kehityksessä horisontaalisesti, mukaan lukien asetus Euroopan aluekehitysrahastosta. Kolme vuotta on kulunut siitä, kun EU sitoutui lähtemään ja toteuttamaan ilman varauksia vuoden 2030 strategiaa Tähän mennessä me emme ole vieläkään nähneet minkäänlaista strategiaa kehittyvän, jotta vuoden 2030 tavoitteet olisi sisällytetty ohjelmiin ja politiikkoihin, joita EU vie eteenpäin. Olisi tärkeää, että tämä toteutuisi aluekehitysrahastossa, kohesiorahastossa ja muissa rahastoissa. Jos ajattelemme saarialueita, niin niiden pitäisi myös hyötyä samoista eduista kuin reuna- ja äärialueet. Tämä on huomattava puute asetusehdotuksessa. Toivon, että parlamentti ottaisi tämän asian omakseen, jotta tilanne korjaantuisi jotta vähemmin asutetut ja saarialueet voisivat hyötyä samankaltaisesta kohtelusta kuin ääri- ja reuna-alueet. Alueellinen yhteistyö. Interreg mukaan lukien, niiden pitää saada korotetusti rahaa budjetussa ja toivottavasti tämä toteutuu seuraavalla ohjelmakaudella, jotta päästäisiin poliittisiin tavoitteisiin. Jos meillä oli riittävästi varoja ja keinoja, niin jäämme jälkeen, jos ajattelemme, mikä, mitkä ovat puheet ja mihin toimiin ryhdytään. Talous- ja sosiaalikomitea pyytää komissiota ottamaan huomioon tietyt sosiaaliset indikaattorit kun on kyse siitä, että keskustelemme temaattisesta keskittämisestä ja alueiden luokittelusta. Nykyiset välineet eivät riitä. Komitea tukee käsitettä temaattinen keskittäminen ja ymmärtää argumentit, jotka puoltavat tätä aluetasolla. Kolme asiaa toisistaan riippuvaisia. Asetuksessa, niin kuin se on meille ehdotettu, niin ei sieltä löydetä mitään artikla numero 7 sisältössä puhutaan tasa-arvosta, ei syrjinnästä ja miten vammaiset henkilöt voivat saada voivat hyötyä samoista eduista. Te sanoitte, että on helpompi käsitellä näitä muissa yhteyksissä, esimerkiksi artiklassa 67 direktiivissä, mutta jos ajattelemme vammaisten henkilöiden helponnettua liikkuvuutta, niin sitä ei mainita tässä. Aluekehitysrahasto ja kohesiorahastot ovat rahastoja, joiden pitäisi voida helpottaa vammaisten ihmisten liikkuvuutta. 80 miljoonaa eurooppalaista kärsivät jonkun asteisesta vammautumisesta. Meillä on myös hyvin voimakkaasti vanheneva väestö Euroopassa. Monet ihmiset ovat liikkuvuudeltaan rajoitteisia. Me emme saa jättää heitä vaille huomiota, emmekä saa vähe syrjiä heidän elämisen mahdollisuuksia, kun me ajattelemme aluepolitiikkaa, jonka tarkoituksena on nimenomaan parantaa vammaisten ihmisten pääsyä samanlaiseen liikkuvuuteen, kun ajattelemme esimerkiksi liikennettä tai muita arkisen elämän sektoreita. Rova Damato puhui täällä joistakin seikoista. YK on sopimuksesta, joka on jo EUn toimesta ratifioitu. Me tuemme tätä ehdotusta ja toivomme, että artikla, jossa puhutaan poissulkemisesta, sanotaan selvästi, että kaikki rahoitus The parliament should show a red card here. The social pillar, we need to put emphasis kaikki rahoitus, joka kohdistuu rakenteis, rakennuksiin, kiinteistöihin, institution, instituutioissa, jotka jossakin määrin ilmentävät eriarvoista suhtautumista väestöön, niin sitä ei voida missään nimessä sallia. Lopuksi haluan vielä sanoa, the percentage of the funding that me olemme sitä mieltä, when reading the ERD, jos on mahdollisuutta lisätä budjetointia, summia, niitä pitää silloin käyttää. Mutta ei, joskus sen takia me olemme sitä mieltä, että aloite, jos ajattelemme sosiaalista saatavu- helppoutta, saatavuutta, niin sen pitäisi saada ainakin 10 prosenttia rahoituksesta. Sosiaalirahaston pitäisi tukeutua enemmän so- sosiaalisen pilarin oikeuteen, mutta ei ole kyse vain palveluista tai kauppavaihdosta, jotka myös takaavat integroitumisen. Me tarvitsemme kestävää, turvallista ympäristöä. Meillä pitää, meidän pitää pystyä takaamaan se, että ihmiset voivat elää omien henkilökohtaisten valintojensa mukaan. Olemme iloisia, että olemme voineet tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja että te annoitte meille mahdollisuuden tulla kertomaan teille lausunnosta, joka virallisesti tullaan hyväksymään ensi keskiviikkona. Kiitos tästä valiokunnan esille kutsuimme myös, eh, myös eh, esittelijän alueiden komiteasta tämän asian osalta, mutta valitettavasti hän ei pystynyt osallistumaan tämän päivän kokoukseen, joten me pyrimme nyt käymään keskustelua mahdollisimman avoimesti. Ja ainakin puheenvuoro nyt Euroopan komissiolle. Huomaan, että joukko on nyt suurempi kuin äsken. Todellakin kyllä näin on, koska nyt me puhumme rahasta. Aiemmin puhuttiin vain mekanismeista. No niin, ensinnäkin kiitokset esittelijälle ja kiitos puheenjohtajalle. Kiitos esittelijälle tästä yksityiskohtaisesta työstä, joka näkyy mietintöluonnoksesta. Haluaisin tehdä viisi kommenttia, jos sallitte. Ensimmäinen liittyy temaattiseen keskittämiseen. Tässä olemme hiukan huolissamme muutoksista komission ehdotukseen. Nimittäin soveltaminen alueellisella tasolla, mitä tulee temaattisen keskittämisen vaatimuksiin, niin kuin mietinnössä esitetään, johtaa meidän mielestämme rajoittavampaan lähestymistapaan kuin kansallinen ehdotus tai kansallinen eh, lähestymistapa, jota komissio esittää, koska se merkitsi sitä, että jokainen alue joutuisi pitäytymään tiettyyn prosenttimäärään. Taas meidän ehdotuksessamme olisi joustavuutta, jossa yksi alue voisi toimia kor- korvaavalla tavalla suhteessa to- muuhun alueeseen niin, että päästään kansalliseen keskiarvoon. 10 prosentin lisäjoustavuus yksittäisten alueiden kohdalta ei tätä korvaa, koska vaikutus meidän mielestämme olisi huomattavasti suuremman mutkikkuuden lisääntyminen, koska tämä merkitsee sitä, että tätä täytyy pystyä seuraamaan, mikä merkitsee lisää hallinnollista rasitusta. Olemme epäileviä myös sen esityksen suhteen, joka mietinnössä on, että käytettäisiin ainakin kahta politiikan tavoitetta kehittyneemmillä alueilla. Komissio on esittänyt, tämä vain muistutuksena, että kehittyneimmät jäsenvaltiot voivat osoittaa koko rahoituksensa innovaatioihin, jos haluavat. Ja syytähän on tietenkin se, että summat, joita kehittyneimmät jäsenvaltiot tavallisesti saavat, ovat melko pieniä. Ja jos halutaan, että niillä on vaikutusta, haluaisimme välttää sen, että rahat levitetään lukuisille politiikan tavoitteille, emmekä ymmärrä, miksi pakottaisimme alueita tai jäsenvaltioita jakamaan rahaa laajemmille tavoitteille, jos tämä alue tai jäsenvaltio haluaa keskittää koko määrärahansa innovaatioihin pelkästään. Itse asiassa tämä ehdotus mallista mahdollistaisi, tämä ehdotus, joka on mietinnössä, mahdollistaisi sen, että jäsenvaltiot tai alueet voisivat käyttää rahat liikenteeseen, ne voisivat valita kahdesta tavoitteesta, joista toinen voisi olla liikenne, enkä usko, että pienen rahamäärän käyttäminen, jota kehittyvät alueet tulevat saamaan rakenne, infrastruktuuriin liikenteen alueella olisi oikea lähestymistapa. Sitten ehkä kenties sananen vielä Van Nisteroin kommenteista alue, BKTL ja BKTn välillä. Minusta se ei ole perustavanlaatuista. Tietysti on jäsenvaltioita, joissa tässä on eroa, mutta me olemme käyttäneet BKTL kansallistasolla ja BKT e, alueellisella tasolla. Pyrimme olemaan johdonmukaisia. Mitä tämä merkitsee konkreettisten vaatimusten osalta? On hyvin vaikeaa sanoa sitä, koska emme vielä tee jakoa sosiaalisten rahastojen toisaalta ja alueellisen rahaston välillä. Ja vasta kun tämä on määritelty, me tiedämme, miten paljon varoja esimerkiksi menisi innovaatioihin tai ilmastonmuutokseen tai ympäristöön. Toinen kommentti koskee muutoksia, joita on odotettu näihin poikkeus määräyksen, eli mitä ei, anteeksi, poissulkevuuteen, eli mitä ei voida rahoittaa EAKRn puitteissa. Meidän ehdotuksemme perustuu kolmeen ajatukseen. Ensinnäkin me haluamme, että on johdonmukaisuutta ja myöskin jatkuvuutta, mikä merkitsee sitä, että me halua muuttaa sitä, mitä on tähän asti pantu toimeen – Haluamme olla myös johdonmukaisia EUn, suhteessa muihin EUn politiikkoihin ja haluamme ottaa huomioon huonot kokemukset, joita aiemmin on saatu. Ja tässä, kuten sanottu, olemme huolissamme muutamista muutoksista. Annan pari esimerkkiä. Ehdotus mietinnössä mahdollistaa varojen käyttäminen liikkuvaan kalustoon. Me emme ole vakuuttuneita tästä, koska me emme halua antaa epäreilua etuja, emmekä halua estää rautatiemarkkinoiden avaamista, ja tämä tapahtuisi, jos me sallisimme tämän tyyppisen varojen käytön. Ja me ajattelemme myös, että tämän tyyppinen määräys ei vastaisi rautatiepakettia, joka käsittääkseni on myös saanut tuen tältä parlamentilta. Ja toinen asia, tämä vain kuvauksena tästä, tehän tiedätte, että meillä on hyvin sekavia kokemuksia kohteliaasti todettuna alueellisten lentoasemien rahoittamisesta miksi maissa kuin Espanja. Te tiedätte, että varoja on käytetty paljon, eikä, eivätkä nämä lentoasemat ole kannattavia, niille ei laskeudu ainoatakaan konetta enää, emmekä me halua, että tämä nyt jotenkin vesittyisi sillä, että jälleen alueelliset lentoasemat lisättäisiin eh, niiden asioiden listalle, joihin voidaan käyttää alueellisten rahastojen varoja. Kolmas kommenttini viittaa ehdotettuun 5 prosentin vähimmäisvarojen käyttöön alueilla, joilla on erityisiä ongelmia. Se, mistä aiemmin puhuin, tämä merkitsisi lisärakentamista hallinnollista taakkaa, koska tämän pitäisi pystyä selvittämään, että pitäisi vastaa muita prosenttilukuja. Ja tätä olisi vaikea jopa soveltaa jossakin kesävaltiossa, mitä ovat alueet, joilla on erityisiä ongelmia. Mitä ovat nämä alueet Luxemburgissa, ja minä tiedä pystyisikö minä määrittämään niitä. Mutta tässä meillä olisi määräys nyt sitten asetuksessa, joka määrittäisi sen, että 5 prosenttia tulee käyttää alueille, joilla on erityisiä vaikeuksia kaikissa jäsenvaltioissa – ja tämä luultavasti saisi aikaan paljon keskustelua komission ja toisaalta jäsenvaltioiden välillä siitä, mitä me oikein tarkoitamme, kun me puhumme tämän tyyppisistä prosenttiluvuista. Neljäs asia, ja tämä on liittyy hiukan aiempaan kohtaan. Olemme hiukan epäileväisiä sen suhteen, että kaksinkertaistettiin vähimmäissumma kestävälle kaupunkikehitykselle – koska tämä lisää mutkikkuutta. Kaikki nämä eri prosenttiluvut ovat sellaisia, että ne täytyy seurata. Se merkitsee lisää hallinnollista taakkaa. Ja tässä syystä me haluaisimme pitää kiinni komission ehdotuksesta siinä muodossa, kuin se on tehty. Ja lopuksi, ei vähäisimpänä, ei kuitenkaan varmaankaan yhtä tärkeä asia kuin aiemmat. Olemme hiukan huolissamme myös yksityiskohtaisuudesta, jota nyt on lisätty erityisiin tavoitteisiin, jotka kuuluvat näihin politiikan tavoitteisiin. Meidän tavoitteemme oli pitää lyhyinä nämä erityistavoitteet, lyhyinä, täsmällisinä ja yksinkertaisina ja poistaa kaikki yksityiskohtaisuuden kerrokset, monimutkaisuus, mitä on nykyisessä asetuksessa, ajatellen tätä laajempaa kunnianhimoista tavoitettamme mennä kohti yksinkertaistamista, joten haluaisimme pitää tämän mahdollisimman yksinkertaisena, koska se mahdollistaisi myös lisää joustavuuden, ja minusta tämä olisi jotakin sellaista, mitä me haluaisimme saavuttaa ehdotuksellamme. Kiitos. Thank you. Kiitos. Edustaja Kotsolino, teillä on kunnia päättää keskustelu. No, la, la concludiamo con la presentazione degli emendamenti. Niin, eli jatkamme tarkistusten kanssa ja työ jatkaa sitten jatkuu yhteistyönä. Meidän pitää nyt välttää se, että keskustelisimme kohesiorahastosta, yleisasetuksesta, koska silloin panemme saman korin liikaa asioita. Asioita pitää tarkastella eri tasoilla. Sitten yksinkertaistamisesta. No sitä ei pidä sekoittaa poliittisiin tavoitteisiin. No, oli kyse sitten 10 tai 6 prosentista, niin ei se sertifiointia mitenkään muuta. Tässä on kyse politiikasta. Eli parlamentilla on poliittisia tavoitteita, kun ajatellaan vaikka yksinkertaistamista – Tämä asia täytyy pitää mielessä. Olen valmis keskustelemaan muista asioista. Olen pyytänyt lisäkokousta. Ja komissio voisi antaa meille suunnitelmia, jotta näkisimme, ovatko heidän ehdotuksensa sellaisia, että niillä päästäisiin haluttuihin yksinkertaistamis- tavoitteisiin. Kun te kuvittelette, että jokin on yksinkertaisemista, niin alueella se sitten onkin monimutkaistamista. Eli olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne näistä kysymyksistä, koska välillä yksinkertaistaminen, josta te olette päättäneet, ei oikein vastaakaan sitten menettelyitä, joita toteutetaan alueella. Mutta olen avoin keskustelulle ja Meillä kaikilla varmasti tavoitteena on se, että saamme aikaiseksi välineen, jolla voidaan paremmin edustaa kansalaisten etuja. Uskon, että voimme tehdä myönteistä työtä. Toivottavasti saan mm, paljon ehdotuksia. Meillä on jo hyvin pitkälti yksimielisyyttä näistä asioista. Eli odottelen sitten tarkistuksia ja jatkamme tätä työtä yhdessä myöskin Euroopan komission kanssa. Ja sihteeristö on tehnyt hyvin paljon työtä ja tulee jatkamaan työtä seuraavina päivinä, jotta marraskuussa saisimme sitten lopullisen tekstin ja joulukuussa voisimme sitten äänestää tästä täysistunnosta. Eli kiitoksia tänäisestä keskustelusta. Thank you very much. This... Kiitos. Meidän tavoitelma siis äänestää täällä joulukuussa ja mennä sitten täysistuntoon. Siksi ehdottaa määräjäksi tarkistuksille kello 12 torstaina 25. lokakuuta. 20, 22. päivä on äh, siis politiikan rahastuksen, mutta tämä on 25. Siis 27. mekanismille, joten etenemme yhteen suuntaan tässä. No niin. Tämä oli kaikki, mitä me tänään oli. Nyt ovat vuorossa muut mahdolliset asiat. Edustaja Kreel ja edustaja Van Nistelrooy, vain minä uskon, että minulla olisi jotain sanottavaa. Nyt edustaja Kreel. Pyytäisin, jos muistin oikein, niin viime koordinaatorkouksessahan me päätimme, että meillä ei olisi lausuntoa verkkojen Euroopasta, vaan pelkkä kirje. Voisitteko viedä tämän viestin sihteeristölle? Koska ymmärsin, että sihteeristö tällä hetkellä työskentelee joitakin, varmistelee kompromisseja, mistä oli apua, jos me kirjoitamme kirjeen. Kyllä, asiassa keskusteltiin koordinaattorien kokouksessa ja tarkistan nyt, miten tämä on mainittu koordinaattorien päätöksissä. Ja todellakin me puhumme siitä, että lähettäisimme kirjeen, koska se antaa enemmän joustavuutta paljokunnallemme. Eh, Van Nistelrooy. Yes, about my question in a minute, but um, niin kohta kysymys, mutta muistelin tätä samaa menettelytapaa, eli että me pystyisimme tekemään tämän ennen kuin budjettivaliokunnasta tulee väliraportti. Ja meidän täytyy nyt toimia, jotta saamme tekstin aikaiseksi. Kun tulin tänne tähän kokoukseen, niin sain tiedon siitä, että täysistunnon esityslistalla on sitten viime viikon kielteinen äänestystulos valiokunnasta liittyen tähän ohjelman tuloksiin. Enkä tiennyt, että se meni suoraan täysistuntoon. No, Bienkovskan ja vihreän kortin osalta, sinisen kortin osalta tapahtui samalla tavalla, mutta se ei mennyt kuitenkaan täysistunnosta, koska valiokunta kielsi sen. En tiedä, oliko komissiolla tässä sormensa pelissä. Eli voisiko joku kertoa tästä, eli meneekö tämä täysistuntoon ja millainen päätös tästä tehdään? Siinä kysymykseni. Okay. This is all of us. Me kaikki tiedämme, että on olemassa tilapäinen esillistä täysintoviikkoa varten, ja tämähän me kaikki tiedämme tästä asiasta. Ja selitys sihteeristöstä on, että meidän päätöksemme valiokunnassa on asioista josta pitäisi äänestää myös täysistunnossa, ja sen pitäisi olla esityslistalla. Jos on jotakin, mikä ei nyt ole esitystä luonnoksessa täysistuntoviikkoa varten, niin minä tarkistan asian. I understood that there was... Ymmärsin, että oli viesti komissiolta vetää ehdotus pois. Se kysymys kuuluukin nyt, onko tämä tapahtunut? Can I... Voin kysyä komissiolta, mutta uskon, että he eivät varmaankaan vastaa minulle. Vastaatteko minulle? Yes, I think we... Niin, olemme seuranneet tätä parlamentin keskustelua läheltä ja riippuen tämän keskustelun tuloksista, niin komissio sitten tekee päätöksen sen suhteen, viedäänkö tätä asiaa eteenpäin. Mutta tällä hetkellä me odottelemme, että parlamentti etenee asiassa. Better and better. Hän muuttuu aina vain paremmaksi jokaisen aluekehitysvaliokunnan kokouksen jälkeen aina vaan paremmaksi. No niin, tässä kuulitte. Tämä on siis tilanne. Sillä hetkellä, kun saan tietoa komissiosta, kerron kaikille koordinaattoreille ja jäsenille. No niin. Voinko nyt sitten sanoa, että haluan onnitella rouva Kreeliä, sanoa hänelle hyvää syntymäpäivää koko valikunnan puolesta. We, we have the privilege. Meillä on etuoikeus työskennellä Rova Kreilin kanssa ja etuoikeus tuntea hänet. Joten kiitoksia. Mukavaa, että olette jatkuvastikin äh, vastaisuudessakin rohkea ja positiivinen. Tässä oli viimeinen asia minulta. Vielä sitten haluan vain muistuttaa, että seuraava kokous on ylimääräinen kokous. Se on äh, Strasbourgissa torstaina 25. lokakuuta kello 10.15. Kello 10.15. Jos onnistuu ohjelman suhteen, niin pyrimme tekemään. No niin, haluan kiittää myös tulkkeja ja kokous päättyy. Kiitos.